az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, despite the... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Näin äänestysten päättymisen jälkeen jatkamme työtämme.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 tässä tapauksessa katson, että nämä pöytäkirjat on hyväksytty.